Aloitamme Ukrainan tilanteesta, Ukraina, Venäjä, suhteet ja päätöslauselma. Ensimmäinen äänestysselityksen antaja on eh, edustaja Jufrida. Yksi minuutti. Olkaa hyvä. Grazie. Dichiaro il mio voto favorevole perché... Kiitoksia puhemies, minä äänestin puolesta. Minusta meidän tulee todella ponnistella äh, vuoropuheluyhteyden vahvistamiseksi Ukrainan ja Venäjän välillä. Äh, katson kuitenkin, että äh, pakotteet eivät voi viedä sijaa poliittiselta, diplomaattiselta ratkaisulta. Viestintäyhteyksien on säilyttävä avoimina ja keskusteluyhteyden on todella säilyttävää. Teidän täytyy puhua hitaammin, mikäli te haluatte, että teitä tulkataan. Ei pure vendo ascoltato. Kiitos puhemies. Niin, kuulimme, mitä komission jäsen Cholos sanoi. Kuitenkin mielestäni tarvitsemme selkeitä sääntöjä niin, että jäsenvaltiot voivat saada apua, joissa otetaan huomioon niiden eri teollisuuden alojen erityispiirteet. Nämä nyt varatut rahat eivät riitä. Tarvitaan lisärahoitusta. Esimerkiksi Italiassa vahinko on ainakin 200 miljoonaa euroa. Äh, madam. Kiitokset ja seuraavaksi edustaja Gardini. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Eh per eh, spiegare perché noi eh, minä haluaisin selittää, miksi me emme kyenneet äänestämään tämän puolesta. Me äänestimme tyhmää sen, tyhjää sen sijaan. Me äänestimme tyhjää sen sijaan. Sen, me olemme kovin huolissamme tilanteesta ja, ja tuemme ukrainalaisia tässä näinä traagisina aikoina. Ja olemme muilta osin siis täysin samaa mieltä tästä päätöslauselmasta, kun puhutaan tukemisesta ja eurooppalaisen teollisuuden tukemista, jotka ovat kärsineet, mutta on osia, joita me emme voineet hyväksyä. Ja yksi niistä liittyy energiaan. Siinä sanotaan nimittäin, että sopimukset, jotka ovat jo olemassa Venäjän kanssa liittyen South Stream-projektiin myös, että ne pitäisi perua. Joten sen vuoksi meidän oli äänestettävä tyhjää, mutta toivon mukaan tähän, tässä käytetään nyt enemmän äh, diplomatiaa. Kiitokset äh, ja sitten seuraavaksi edustaja Janoka. Thank you, Chair. I voted... Kiitos puhemies. Minä äänestin vastaan äh, monet kollegat täällä lähestyvät kyllä Ukrainan tapahtumia hyvin yksipuolisesti. Voisin todeta, että esimerkiksi kun katsotaan kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä, kuten Amnesty International, ja ne ovat havainneet, että Ukrainan hallitus niin kutsutuissa itäisissä, itäisen Ukrainan terrorismin torjuntaoperaatioissa on todella rikkonut ihmisoikeuksia ja meidän tekstimme kakkoskappaleen alkuperäisessä tekstissä kirjoitetaan, että Venäjän joukot olisivat vain rikkomuksia tehneet ja joissain tapauksissa sitten hallitu, hallituksen. Siis me todella tässä nyt äänestyksessä vesitimme tekstin Amnestin raportteja emme ottaneet kuuleviin korveennakaan. Kiitokset ja sitten edustaja Pietikäinen.

vítam že európsky parlament prijal jasné stanovisko. pidän hyvänä sitä että euroopan parlamentti on ottanut selkeän kannan tähän pelottavaan virukseen. kriisi on hyvin monimuotoinen. tämä vaikuttaa sosiaalisesti ja taloudellisesti vakavasti myös sen jälkeen kun tämä ensisijainen terveysriski on poistettu. Tämä ei ole ainoastaan Afrikan uhka. Yhtäältä meidän pitäisi tukea tehokkaiden lääkkeiden kehittämistä ja hoitomuotojen kehittämistä ja toisaalta meidän pitäisi kiinnittää huomiota myös karanteeniin ja sairaalahoitoon. Karanteeni eristys toimii vain silloin, kun paikallinen

Siirrymme Irakin ja Syyrian tilanteeseen ja isikseen. Ensimmäinen puheenvuoron saaja on edustaja Arno Tu. Merci, madame. Je me Kiitos puhemies. Olen iloinen siitä, että vihdoinkin olemme alkaneet kiinnittää huomiota vähemmistöjen oikeuksien, varsinkin lähi kristittyjen tilanteeseen. Pahoittelen sitä, että näin myöhäisessä vaiheessa vasta on reagoitu tilanteeseen. Tilanne on amerikkalaisten hyökkäyksen jälkeen 2003 vain pahentunut pahenemistaan. Islamistien pään nousu Irakissa ja Syyriassa on johtanut väkivaltaisuuksiin puolin ja toisin. Kuinka voidaan väittää, että tässä tuetaan al Syyriassa Naton jäsenvaltiot, kuinka ne voivat sietää sitä, että Turkki edelläkin rahoittaa ja tukee islamisteja ostamalla esimerkiksi öljyä. Tällä rahalla organisoidaan ja rekrytoidaan islamistitaistelijoita. Euroopan maiden täytyy ottaa selkeästi kantaa ja ryhtyä taistelemaan kaikkia islamistimilisiä vastaan, huolimatta siitä, kumman puolen toimivat hallituksen vai ei hallituksen puolella Syyriassa ja Irakissa. Mrs. Dodd. Seuraavaksi edustaja Dodds. Thank you, Madam President. We are all shocked. Kiitos puhemies. Meitä kaikkia ovat järkyttäneet barbaariset surmat Lähi-idässä viime aikoina. Rukoilemme uhrien perheenjäsenten puolesta, myös Alan Henningin perheen puolesta, johon on kohdistunut valtava uhka viime päivinä. Samoin kristittyjen yhteisöjen edustajien surmat Syyriassa ja Irakissa ja heihin kohdistuva usko. On välttämätöntä, että Euroopan unioni auttaa suojelemaan kristittyjen vähemmistöjen edustajia Lähi-idässä. Meidän tulee myös ajatella äh, Lord Saidin äh, vastikäistä poismenoa. Hän itse asiassa, Ian Paisley, vuoteen 2004 edusti minun vaalipiiriäni täällä Euroopan parlamentissa. Hän ajoi Pohjois-Irlannin asiaa, hänen työnsä oli rauhan työtä. Ja me Pohjois-Irlannissa emme koskaan tule ää, sama vastaavaa johtajaa. En usko, että koko Eurooppakaan. Ja rukouksemme ovat ää, Ian Paislin perheen luona ajatuksissamme. Yeah. Ja sitten seuraavaksi edustaja Petri. Predsjednice, podržala sam ovu rezoluciju potpis. Kiitos, minä tuin tätä päätöslauselmaa sen vuoksi, että me olemme viime kuukausina nähneet vakavia ihmisoikeusrikkomuksia ja verenvuodatusta Lähi-idässä. Irakissa on telotettu viattomia eh, vähemmistö, kristitty vähemmistö ja 1,2 miljoonaa kansalaista on paennut ja 1,5 miljoonaa tarvitsee nopeasti humanitaarista apua. Patriarkka, kuten patriarkka Luis Sako sanoi, tämän tyyppinen islaminusko on sellaista, mistä islaminuskoisten pitäisi olla häpeissään. Meidän pitäisi tehdä kaikkemme, jotta voisimme estää ja välttää tämän tyyppisiä kuolemia tällä alueella. Tällaiset marginaali-ilmiöt, niissä yksi asia on selvää. Uskonnon ja sananvapaus on. Kuuluu kaikille ihmisille. Ja jokainen hallinto ja ideologia, joka pyrkii tämän poistamaan ihmisten oikeuksista, on tuomittu häviämään. Sitten äh, herra Sogor. Kiitos puhemies. Syyrian tilanne on äärimmäisen vakava haaste geopoliittisesti, paitsi itse alueella, myös koko Euroopassa. Samoin esimerkiksi uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen kohtelu on äh, aivan barbaarista äh, islamistien taholta. Nyt kansainvälisen yhteisön on välttämättä puututtava asioihin mahdollisimman kiireesti. Kun ajatellaan nämä äh, toimia islamilaisen valtion perustamiseksi, Al-Assadin toimia, niin nämä on tuomittava. On pyrittävä esimerkiksi Irakissa kaikkien eri tahojen yhteistyöhön. Ja kyllä tässä nyt on jo edettykin. Irakin hallituksen tulisi tällainen äh, Äh, mukaan ottava kansalaisuus äh, ottaa käyttöön niin, että kaikki, kaikilla vähemmistöillä on samat oikeudet ja kaikkia kuullaan. Kiitos. Kiitos ja viimeinen puhuja tästä aiheesta on edustaja Zaborska. Thank you, Madam President. Kiitoksia puhemies. Alkuperäinen päätösasema teksti, joka koski Irakin ja Syyrian tilannetta, Miltä jätti kristityt mainitsematta, vaikka nimenomaan kristityt ovat joutuneet väkivaltaisuuksien ja vainon ja sorron kohteeksi ISIS-terroristien siellä toimiessa? Yhteisen päätösohjelman tekstiin saimme kaksi kappaletta, jotka koskettavat kristittyjä vähemmistöjä. Hienoa, että neuvottelijat onnistuvat tässä pyrkimyksessään. Ja hienoa, että parlamentti vihdoinkin pystyi ilmaisemaan solidarisuuttaan niitä kristittyjä kohtaan, jotka kotimaissaan joutuvat vainen kohteeksi ja jotka halutaan tappaa hengiltä. Uskontonsa ja uskomustensa vuoksi kristityt joutuvat vainetuiksi. Tämä on perusoikeusloukkaus ja heitä myöskin pakotetaan lähtemään pakoon kodistaan. Heidän kärsimyksensä vihdoinkin saa huomiota. Tämä päätösasema teksti on ensimmäinen askel kohti näiden kristittyjen kotiinpaluuta. Kiitokset. Nyt sitten siirrymme äänestysselitykseen liittyen Libyan tilanteeseen. Meillä on yksi ää, puhuja. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puhemies. Meidän ryhmämme ja minä Äänestimme tämän tekstin puolesta, koska tässä otetaan huomioon se vaikutus, joka tällä katastrofaalisella tilanteella on ihmisten elämän erityisestikin silloin, kun on kyse asekaupasta ja terroristien toiminnasta ja valtavista maahanmuutto- ja pakolaismääristä Italian rannikolla. Olisimme kaikki pitäneet parempana sitä, että olisi enemmän painotettu sitä roolia, joka Ranskalla on. Valitettavasti minun maani, joka on Naton jäsen, on mennyt Libyan mukaan tuohon helvettiin. Ja me pa- halusimme painottaa, tai olisimme halunneet enemmänkin painottaa sitä, että Libya on lähinnä tällaisen diplomatian, varsin diplomatian uhri. Euroopan ja länsimaiden harjoittaman diplomatian uhri ja että nykytilanteeseen ei ole kestävää ratkaisua näillä näkymin. We move now to explanation of vote for... Ja nyt sitten siirrymme Palestiinan ja Israelin päätöslauselmaa. Ensimmäinen puhuja, herra Kaasi. I voted against the... Minä äänestin äänestin Palestiina päätöslauselmaa vastaan, mielestäni se välittää erityisesti Israelille viestin, että Israel voi jatkaa kansanmurhan kaltaista kampanjaansa rankaisematta. Kaikkialla Euroopassa ihmiset pettyvät havaitessaan, että myös irlantilaiset mepit vastustivat tänään tekstiä, jossa edes pyydettiin 34 laillisissa vaaleissa valitun äh, palestiinalaisedustajan vapauttamista ja äh, komitean perustamista sotarekoksia tutkimaan. Samoin olisi haluttu, että Euroopan äh, unioni soveltaa artiklaa 2 Israelin assosiaatiosopimuksessa omaa artiklaansa Israelin jatkaessa ihmisoikeusrikkomuksia. Samoin tuossa tekstissä olisi vaadittu sellaisten äh, hankkeiden, jotka EU on rahoittanut ja Israel tuhonnut ähm, Israelin toimien tuomitsemista näiden suhteen. Siis tämä talo on tänään tehnyt selväksi, että Euroopan parlamentti äh, hyväksyy laittoman sodan, jota käydään Palestinan kanssa vastaan. Dodds. Ja sitten edustaja Dodds. Uh, Kiitos puhemies. Minusta on useita lähtökohtia tai näkökulmia, joiden pitäisi heijastua parlamentin näkemyksessä tästä alueesta. Ensinnäkin meidän täytyy tukea Israelin suverenia oikeutta suojella rajojaan ja ihmisiään terrorismilta, mutta meidän täytyy myös huomioida ihmisten kärsimyssä Gazan alueella suorana seurauksena tästä operaatiosta ja sen vuoksi meidän on heitä autettava. Toisekseen meidän täytyy myös nähdä, mikä vaikutus tällä turvallisuusoperaatiolla on juutalaisten yhteisölle koko EU-ssa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa yksinään oli noin 240 raporttia ja ilmoitusta antisemittisistä toimista heinäkuussa. Tämän tyyppiset viharikokset eivät ole millään muotoa hyväksyttävissä ja meppinä ja parlamenttina on erittäin tärkeää, että me annamme viestin lävitse koko Euroopan, että uskonnollinen suvaitsevuus ei koskaan ole ollut tärkeämpää. Kiitos. Ja sitten edustaja Urta Sun. Euroopan parlamentin tulee tuomita Gazan tapahtumat Kyseessä on valtion rikos. Gaza on ikään kuin suuri vankila äh, ja siellä tapetaan verilöylyssä tämän vankilan vankeja. Meidän on toimittava ja täytyy sanoa, että tänään hyväksyttyä tekstiä ei voi hyväksyä siksi, että se on raukkamainen, siksi äänestimme vastaan. Meidän on vaadittava Israelilta miehittämisen ja jäädyttämisen päättämistä. Kun ajatellaan nämä kaikkia maaseudun henkilöitä, heitä on suojeltava. Samoin Palestiinan lainsäädäntöneuvosto sekä sen edustajat on, heitä on suojeltava. E, israelilaiset sotarikolliset on tuomittava ja meidän on suljettava rahahanat siihen asti, että nämä asiat saadaan hoidettua. Rauhan prosessi on täysin kuollut Israelin toimien vuoksi ja nyt täytyy käyttää kaikkia diplomaattisia keinoja, jotta Gaasan alueen ihmiset sekä palestinalaiset saavat suojelua. Ja tämä päättää äänestysselitykset tältä päivältä. Minulla on vielä ilmoitus tehtävänä. Olen saanut neuvostolta sen kannan ensimmäisestä lukemisesta ja sen lausunnon komission perusteluista. Ja tämä otsikko julkaistaan tämän päät tämän istunnon pöytäkirjoissa ja kolmen kuukauden sisässä parlamentin täytyy antaa kantansa. Aika alkaa huomenna. Tämän istunnon pöytäkirjat esitellään parlamentilla sen hyväksyttäväksi seuraavan istunnon aluksi, mikäli